Eh, Olemme vastaanottaneet kansanpuolueelta seuraavat muutokset valiokuntien nimityksiin. Vetoomusvaliokuntaan edustaja Mazzoni korvaa edustaja Gardinin. Liikennevaliokunnassa Edustaja Deverak korvaa edustaja Rikeen. konservatiivien ja reformistien ryhmältä olemme saaneet seuraavat nimitykset valiokuntiin. Vetomusvaliokunnassa edustaja Kaminski ja edustaja Kökholm. Ympäristövaliokuntaan edustaja Cheskova kehitysvaliokuntaan edustaja Helmer. siviilivapauksiin Macmillan Scott, naisasian valiokuntaan Kirkhope, ihmisoikeuksien alivaliokuntaan edustaja Deva ja turvallisuus- ja puolustusaliovaliokuntaan edustajalle Kutko. Pasamos ahora a las propuestas. Seuraavaksi sitten parlamentin valiokuntien nimitysehdotuksiin. Tarkistuksia ei ole jätetty ja siksi julistan hyväksytyiksi ehdotukset sellaisinaan kuin puheenjohtajakokous on ne hyväksynyt. Señora Harms,